keskusteluun ja toivotan tänne ensimmäisen ryhmän Saharov Fellowshipista. Ja siihen osallistuu 40 ihmisoikeuksien puolustajaa. He vierailevat äh, tässä jäsen, äh, täysistunnossa tulevat eri maista, valko äh, Kongon demokraattisesta tasavallasta, Guatemalasta, Jordaniasta tai Kasakstanista. He osallistuvat kahden viikon intensiivikurssille ihmisoikeuksista täällä Brysselissä sekä Venetsian demokratisointiin instituutissa. Tämä uusi ohjelma on saharvo verkoston järjestelmä ja sen tavoitteena on edistää niitä ihmisiä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia. Onnittelut teille. Toivottavasti tämä teidän aikanne täällä parlamentissa on teille hedelmällinen kokemus. Nyt jatkamme keskustelua. Seuraavaksi kollega ja Javor kaksi minuuttia.